Prego. Olkaa hyvät. Please, can you sit? Tutukaa. Se siamo pronti, possiamo... Jos ollaan valmiit, hei, istuutukaa. Avustajat myös, istuutukaapa. Jos olette valmiina, niin voimme varmasti aloittaa aamupäiväiset äänestykset. Ennen kun toimitamme äänestyksen, haluaisin vielä, kun te äänetkin varmaan, tehdä herra Busek, puheenjohtajamme, on mieluummin olla tuolla puolen, kun on esittelijänä itsekin tässä äänestyksessä, kunhan se sieltä tulee. Ja hän pyysi, että minä korvan hänet täällä puheenjohtajana. Kokeillaanpa ensin toimivatko laitteet äänestystä varten. Ja näin voidaan yhtä lailla tarkistaa myös, ovatko valtuuskunnat täysilukuisina tai onko liikaa väkeä. Eli koeäänestys, ainakin aurinkoa, ne ollaan voidaan tyytyväisiä siihen. La prima che Ai toimi. Votato tutti? La votazione chiusa? Kaikki ovat äänestäneet. No, laitteet toimivat ainakin. Kaikki kunnossa. Eli voimme toimittaa äänestykset. Olkaa hyvä. Eh, okei. Okei. Selvä. Katsottiin vain, että kollega näin tulee luetuksi mukaan. Hän oli ilman korttia. Kaikilla muilla on kortti, eli voimme aloittaa. Niin, ensimmäinen mietintö liittyy suosituksiin Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta TTIP koskeviin neuvotteluihin ensimmäinen kompromissi yksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi on hyväksytty. Si passa a questo... Ja sitten voidaankin mennä kompromissiin kaksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi on hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 12. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistu 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Vaikuttaa hyväksytyltä, mutta ehkä tarkistamme koneellisesti. 31. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai. 34 meni ohi. 31 hylättiin ja nyt äänestämme 34 tarkistuksesta äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ai anteeksi, anteeksi, anteeksi, hyväksytty. Katsoin vähän väärin tätä luetteloa. Hyväksytty. Sitten näin ollen voidaan mennä 41 tarkistuksen äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta scusate. E- Anteeksi, 42 on lisäys. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Ehkä on parempi tarkistaa tämä. Anteeksi. Tuo aurinko jää minua vastaan, en ihan näe käsiä kunnolla. Eli 42. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Tasan meni eli hylätty. Tarkistus 53. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Kiitos. Joku se esittikin jo. 57 äänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin ollen tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi tarkistus 96 lisäyksenä. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 103. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110. Puolesta vastaan tyhjää Vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan mieluusti 110, tarkistus 110. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 114 äänet puolesta, sanoi puheenjohtaja. Ei kun anteeksi, äänestys alkaa. 114. Äänestys käynnissä, oletko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Hyväksytty korjapuheenjohtaja. puheenjohtaja. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi, ei vaan tarkistus 119 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty kyllä, mutta totta kai jos kollega haluaa, niin tarkistamme koneellisesti. 119 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Oletteko tyytyväinen? Varmasti tyytyväinen. 121, niin tässä on paljon äänestyksiä, anteeksi, 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan ei anteeksi. 111 puheenjohtajakohde, 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 146 lisäyksenä 7. Ääni puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 153 tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty, anteeksi. 153. 154. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 159. Äänestys alkaa. Ja on käynnissä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tar- kompromissitarkistus 8. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 165 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 165. Äänestys. 165 äänestys on käynnissä ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160, 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylättyy. 180 puolesta vastaan tyhjää hylättyy. 181 puolesta vastaan tyhjää hylättyy. 184 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. 184 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9 Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 188. Äänestys on käynnissä. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 195. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaisi hyllätyltä, mutta tarkistamme koneellisesti. 203 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko äänestys 205 jaksa 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 206. Äänestys alkaa. Ja pää, äänestys on käynnissä ja nyt vaikka kaikki äänestys päättyy. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti kuten äskeisen kohdalla, me tarkistamme 212 äänet puolesta. Oh was not the same because my vote... Ei ollut sama, koska minun ryhmäni järjesti eri tavalla. Voitteko tarkistaa se vielä? Totta kai, mitä pikimiset, eli tarkistamme 208 sen Äänestys alkaa 208. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Totta kai tässä äänestystulokset vähän vaihtelevat yhdestä toiseen. Aiheuttaa vähän hämmennystä täällä. 212 puolesta vastaan tyhjiä Tarkistamme tässä välittömästi koneellisen tarkistuksen, että tulee ongelmia. 212. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä puuttuu ääniä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty, sanoi puheenjohtaja. Ei kun anteeksi korjaa. Hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 215 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 215. Äänestys alkaa. Ollaan kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi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 ja päättyy. Lausunto on hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut puheenjohtaja Busekille. Toinen äänestys sitten liittyy lausuntoon kirjemuodossa Dohan ja Kioton päätelmiin liittyen nimenhuutoäänestys tästä. Eli toimitamme äänestyksen välittömästi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ei vielä. Pyytäisin kollegat, että äänestätte. Nyt äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. Kolmas kohta äänestyksissä, suullinen kysymys Aseriin liittyen. Esittelijänä on puheenjohtajamme Busek. Tässäkin nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. La votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Proseguiamo ora alle votazioni. Sitten äänestykset jatkuvat. Seuraavaksi Silikiotiksen lausunto investoimiin liittyen. Jos kaikilla on äänestysluettelo edessään ja tekstit. Kompromissit on kompromissi yksi niin äänestämme kompromissi yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kahdeksan. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 tarkistamme numero 14. Eli tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 14. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jos haluatte, niin tarkistamme numero 15kin. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kuusitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Koneellisesti tarkistuksen 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2, kuten tiedätte, on versio, joka laadittiin eilen illalla, eli teillä on kaikilla päivitetty teksti tästä. Ja sitten seuraavaksi tarkistus 35, muut raukeavat. 35 puolesta vastaan ty, hylätty, tyhjä hylätty. Kompromissi kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Kompromissi kolme ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 48. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti numero 48. Äänestys on käynnissä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tarkistuksen 50 koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi viisi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kuusi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Koneellisesti hoidamme tämän toinen osa kompromississa kuusi. Äänestys on käynnissä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa hylätty siis. Sitten tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87. 86 K. tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 86. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty aika ilmeisellä äänestystuloksella. 87, eikä vain? 87 äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti numero 87. Äänestys on käynnissä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraava on peruttu. Sitten seuraava puole, Nova 90, 89 puolesta vastaan. Hylätty. Se on vedetty pois, peruttu. 90 on peruttu. Nyt 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan. Tarkistan koneellisesti numeron 92. Äänestys on käynnissä, 92 siis. SDstä on yksi liikaa kuulemma. Minä voin ottaa kortini pois. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Koneellisesti pyydän. Koko lausunnosta äänestämme nyt. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Silkiotikselle. Passiamo ora. Sitten seuraavaksi. Passiamo ora no. al... Deve poi seguirà. Si la provvede per Giovin Copino. Passiamo ora al... Seuraavaksi kollega Giirekin lausunto. Pyytäisin teitä olemaan tarkkana nyt tässä, koska aika mutkikas äänestysluettelo meillä on, kun siellä on kytköksiä eri kohdien ja ehkä koneellisia äänestyksiä aika paljon, että ollaan varmoja sitten. Tässä varmasti äänestystulokset vaihtelevat kohta kohdalta, eli joudumme käyttämään koneellista aika paljon. Tarkistus yksi. Kiirikin lausunnossa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan. Koneellisesti 42. 42 äänestys on käynnissä. Ja minä otin kortini pois, jos oli liikaa äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt yhtenä ryhmänä kolme ja neljätoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt yhtenä ryhmänä tarkistukset, jotka ovat 43-117. Puolesta vastaan tyhjää, ehkä parempi tarkistaa koneellisesti tämä ryhmä, ykkösryhmäänestys alkaa. yksi liikaa kansanpuolesta, kun SDstäkin minä otan oma korttini pois ja kansan puolestakin joku voisi ottaa korttinsa pois. Selvä, nyt on kunnossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä ryhmä tarkistuksia on hyväksytty. Ja nyt toinen ryhmä tarkistuksia. Ryhmä kaksi. 44-121. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ryhmä kaksi. Seuraavaksi tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää. Pyydän, että tarkistamme tämä koneellisesti. Tarkistus 50. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty tämä langen tarkistus sitten. Yhtenä ryhmänä 11-88. Hänet puolesta vastaan tyhjään koneellisesti. 11-88 äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Ryhmä on hyväksytty. Sitten raukeavat tarkistukset 67, 66, 67 ja 106. No katsotaan sitä, kun sinne päästään. Sitten ryhmä numero 3, 43-98 ja nyt koneellisesti välittömästi, ettei tule epäselvyyksiä. Tämä ryhmä nyt seuraavaksi. Äänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Tämä ryhmä on hyväksytty. Nyt äänestämme ryhmästä 111 viiva 113. Nimittäin äänestysluettelossa nykymuodossaan 51-61 on hyväksytty automaattisesti, kun me hyväksymme ryhmän kolme. Eli nyt ryhmä numerosta 111 numeroon 113. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi ryhmä 115-118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi, siis muut raukeavat, ja 120 seuraavaksi. Tarkistus 120. Puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 120. Äänestys alkaa. Bentsen miet, tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 raukeaa, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numeron kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksanhan se oli. Sitten yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä 65 ja 91. 65 ja 91. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 ja seuraavat ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme koneellisesti. 113 ei kun 13 kohdan puheenjohtaja, 13. Juna Pertta. Äänestys on käynnissä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numeron 74. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 75 puolesta

vastaan tyhjään tarkistamme 83. Koneellinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84. Puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 84 koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 55. Puheenjohtaja korjaa 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti numero 87. Kone äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää kai hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti numero 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, kyllä. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhtenä ryhmänä 100-103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä. Tarkistamme koneellisesti 17. Kone äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylättyy. 107. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 108. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä 111, 112 ja 113. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114. Puolestaan vastaan tyhjää hylätty. Yhtenä ryhmänä 115, 116 ja 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi yhtenä ryhmänä 114, 117 ja 125. Yhtenä ryhmänä äänet puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 115 puolesta vastaan 125 puheenjohtaja korjaa. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhtenä ryhmänä tarkistamme 125. Koneäänestys alkaa. 125. Votato tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty, kuten todettiinkin jo. 122 ja 123 yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistamme 122 ja 123. Yhdessä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 126 puolesta. Ei, 127 anteeksi. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme numeron 128. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestys? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18. 18 minun listassani. Ai, haluatte tarkistuttaa numero 130, no tehdään niin. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kahdeksantoista. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty yhdessä 19 ja 26 ja heti koneäänestyksenä, että olla varmoja. Koneäänestys alkaa 19 ja 26 tarkistuksista. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puol- koneäänestyksenä numero 21. Äänestys on käynnissä, oli kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 22 raukeaa. 23 puolesta vastaan tyhjä äänestys koneellisena 23. Äänestys päättyy. Hylätty. 24. Puolesta vastaan tyhjää hylätty yhdessä 27, 28 ja 29. Ei kun niistä äänestetään, eli 30 Bensonilta. Ei, vaan 31 raukeaa. Eli 31 siis nyt. 31 tämä puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, kiitoksia kollega. Ei se nyt auttanut tuo. 31 on hyväksytty. 32. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten ei äänestetä. Eli seuraavaksi 38. Rivasilta. Heti koneellisesti, että ollaan varmoja, 38 äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. 38. Äänestys päättyy. Yksi liikaa kansanpuolesta. Voisiko joku poistaa korttinsa? Yksi liikaa kansanpuolueesta. Äänestys päättyy. Hylätty. 39. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Lentsenin 40. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa hyväksytulta, mutta tarkistamme koneellisesti numero 41. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Nyt loppuäänestys siis Äänestys on käynnissä. Ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Giirekille ja muille varjolaatioille. Siinä olivat äänestykset, vähän mutkikasta välillä. Kiitos yhteistyöstänne. Ehkä muutama minuutti taukoa että ne voivat lähteä, jotka haluavat lähteä. Siis nopeasti sitten pyydän. Please, I ask my Pyytäisin kollegat vähän yhteistyötä. Very quickly go out, please. Nopeasti ulos. Il prossimo punto all'ordine del giorno di... Seuraava kohta on nimittäin hyvin tärkeä esityslistalla. Lähtikääpä nopeasti nyt salista. Procediamo quindi al prossimo punto all'ordine. Kollega Van Bremtin laatima val- valmistelema lausunto Euroopan strategisten investointien rahastosta. Posso, vorrei ricordare... Niin, lyhyesti palauttaisin mieliin joitakin seikkoja, jotka kaikki varmasti kyllä tietävätkin tässä valiokunnassa. Ennen kaikkea on tullut lukuisia tarkistuksia, eli me olemme saaneet paljon erilaisia ehdotuksia kollegoilta. Kuten tiedätte, meidän valiokuntaamme on mukana tässä 54 artiklan nojalla yhdessä Ekonin kanssa. Eli siksi meillä on aika tähdellinen rooli myös tässä, kun ajatellaan tämän määräyksen hyväksymistä. Minä haluaisin kiittää vilpittömästi, kuten olemme jo aikaisemminkin tehneet, kollegaa, valmistelijaa uurastuksesta ja isosta urakasta ja myös niistä yhteyksistä, joita on ollut valmistelijoiden kanssa. Kiitos siis kaikesta siitä, että on tehty työtä, josta päästään nyt tähän vaiheeseen. Ja nyt antaisin Katlin van Bremtille puheenvuoron muutamaksi minuutiksi, viitisi minuuttia, tai mikä tarpeen nyt on, jotta hän voi vähän kertoa uusimmista tiedoista. Ja sitten varovalmistelijat ja mahdollisesti muut halukkaat. Kathleen, ole hyvä. Thank you very much, uh, Chair, and, um, really... Kiitos kovasti puheenjohtaja, arvostan kovasti. Kiitos sanojanne kaikille varjoesittelijöille, mutta myös kaikille avustajille ja yhteistyöntekijöille valiokunnassa, koska haluan painottaa, että aikataulu oli kamala tässä asiassa. Olen aika huolestunut, täytyy sanoa, että pääsemmekö maaliin. Niin, että olisi hyvät kompromissitarkistukset ja hyvä äänestyslusta. Ei varmaan tarvitse muistuttaa teitä siitä, että ei, pidä, ei tarvita pelkästään sopua valiokunnassa, sehän olisi helppoa. 536 tarkistusta olisi ihan ok, kyllä se pystyttäisiin hoitamaan. Mutta täytyy päästä sopuun sillä välin muiden valiokuntien kanssa. Kaikki liittyvät kaikkeen. Meillä on yksinomaisia toimivaltuuksia, mutta ei se auta, jos ei varmisteta, että rahoituksessa siihen palaan avustusten rahoittamisessa, jos sitä ei liitetä yksinomaiseen ekonin ja bud- budjettivaliokunnan toimivaltaan. Koska tarvitaan johdonmukainen kanta parlamentista loppujen lopuksi. Ilman sitä olisi vaikea aloittaa neuvottelut. Jos meillä ei johdonmukaista kantaa ole parlamentista, niin se on kyllä paljon vaikeampaa pääpoliittiset linjat. Käsittelen en yksityiskohtia kustakin tarkistuksesta, se olisi mahdotonta varmaan, mutta pääpiirteissään poliittiset linjat täytyy keskittyä siihen. Kuten olen aina sanonut, meillä on yksinomainen toimivalta osittain, käytetään sitä. Ollaan siinä hyvin tiukalla linjalla. Ja sillä perusteella pyritään hyvin so- sopimuksiin. Siis ne ovat ne hyvät uutiset. Paljon on tarkistuksia, mutta on ihan mahdollista saada kautta ryhmien tässä valiokunnassa hyvä poliittinen linja sovittua. Rahoituksesta aloitan. Tästä keskusteltiin myös Kataisen ja Smoidasin kanssa. Eivät olleet kovin avulijoita, täytyy sanoa, mutta ehkä auttava käsi tulee sitten, kun näistä on äänestetty. Olemme asettaneet linjan Ekonissa, budjetissa ja Itressä, ja hyvät uutiset ovat se, kun tarkastellaan tarkistuksia, mutta myöskin Ekonin budjettivaliokunnan tarkistusta. En nyt päätä, että ne olisi kaikki lukenut jo. Enkä teskentele, että niitä kaikkia lukisin. Minulle on kerjottu 1400 tarkistusta Ekonin budjettivaliokunnassa. Joten hyvät uutiset ovat ne, että tässä ei osata tätä kyseenalaiseksi sitä linjaa, ei meidän valiokunnassa ei muissa. Täytyy siis vain tarkistella sitä, että meillä on artiklassa sopu ikon ja budjettivaliokunnan kanssa. Toinen hyvin tärkeä artikla meille, siellä meillä on yksi enemmän toimivalta, on artikla 5.2. Kolme pääosatekijää sinne mielestäni on. Ensimmäinen on se, että varmistetaan, että meillä on hyvä luettelo kaikista kriteereistä. Ja erityisesti niillä sektoreilla, joihin halutaan investoida. Energia, energia, infrastruktuuri, kuten tiedätte, kaikki se, mikä liittyy uusiutuviin, digitaalinen toimintaohjelma, tutkimustuotekehitys. Yritetään saada aikaan hyvä linja ottaen huomioon. Ei kaikkea tietysti, mutta useimmat poliittiset ryhmät ja niiden prioriteetit. Sitten tukikelpoisuuskriteerit toiseksi. Se ei riitä nimittäin, että sanotaan, että nämä ovat päälinjat täytyy varmistaa, että asetetaan kehykset sille, mihin on mahdollista investoida. Ja asetetaan kehykset EU-politiikassa. Se on mielestäni kovin tärkeää. EU-toimintapolitiikka ilmastossa, EU-toimintapolitiikka muilla aloilla ovat tämä kehystäminen investoinneille. Kolmanneksi, ja tässä voi nähdä, että, että tästä ei ole vielä sopua, mutta se koskee korvamerkintää. Kuten kaikki tiedätte, niin vain yhtä korvamerkintää ehdotan, ei kahta, ei kolmea, vain yksi, koska se on hyvin spesifi tilanne. Energiatehokkuus on tarkistuksia eri poliittisista ryhmistä, jossa tämä yritetään saada läpi. Se olisi oma poliittinen linja, niin tiedän, että sitä on merkkejä. No toinen korvamerkintä on myös se koskee pk-yrityksiä. Miten paljon EUn avustuksista ja esirahastossa ja EIBssä menisi näille niin sanotulle midcaps-yrityksille ja pk-yrityksille? No niiden käsitteen määrittelystä myöskin keskustella, ehkä me voitaisiin yhdistää. Useimmat tässä valikunnassa haluaisivat painotuksen pk-yrityksiin se ole varmaan tähdellistä. Mutta täytyy varmistaa, että ei anneta mitään avointa valtakirjaa EIBlle sitä tehdä. hallintoa vielä palaankin, mutta on kovin tärkeää, että me asetamme linjat, että me parlamenttina määritämme linjat, mihin investointiin pitäisi mennä yleisesti ottaen. On kovin tärkeää. Ja sitten hallinnointi. Se mitä haluaisin ehdottaa vedän sitä omaa tarkistukseni pois ja haluaisin ehdottaa, että mennään samaan suuntaan niin kuin Ekoni budjettivalikunnassa ehdotus on, ja mennään delegoituihin säädöksiin. Mutta liitetään siihen se, että sopimus EIBn ja komission välillä pitäisi käsitellä vain teknisiä asioita, eikä sisältöä. Tässäkin painotan jälleen kovin tiukasti sitä, että sisällön pitäisi olla asetuksessa, että mihin investointeihin pitäisi, mihin pitäisi investoida. Siis meillähän oli jo kaksi teknistä kokousta teknisen henkilökunnan ja avustajien kanssa, ja monet tarkistukset ovat työstettävinä jo kompromissitarkistuksiksi. Ja haluaisin kehottaa kollegoita tekemään nyt kovasti töitä minun kanssa tällä viikolla. Aikataulu vielä palaankin, mutta Tällä viikolla kompromissitarkistukset täytyy saada aikaan. Ensi viikolla olen myös käytettävissä, mutta olen kuullut, että on joitakin vaikeuksia, koska sehän on tällainen valkoinen tai vihreä viikko, sitten on täysi vihreä viikko. Sen jälkeen on sitten se äänestys. Kaikki mahdolliset kompromissit haluaisin tällä viikolla saada aikaan, joten pyydän joustavuutta en käsittele liikaa yksityiskohtia, koska se sitä myötä ei päästä mihinkään, vaan pitää yritetään pääpoliittisiin linjoihin ja olen valmis tekemään paljon kompromisseja. Kiitos. Kiitos Catherine. Ymmärsin, että tässä on kovin uurastettu, mutta vielä työsarkaa on kyllä jäljellä. Eli sitten varjovalmistelijat, ensimmäisenä Eeler, kansanpuolueesta, olkaa hyvä. Um, thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Aion olla lyhytsanainen ja haluaisin ottaa esille muutaman asian, mutta ennen sitä en muodollisesti, kuten on tapana Euroopassa, en haluaisin tapauksessa kiittää esittelijä sitä, että hän tuntuu erittäin hyvällä tavalla, mutta tärkeää on se, että hän on taistelija. Ja haluaisin vahvistaa häntä tässä taistelussa, koska viime kädessä joko rahaa saadaan tai ei, ja nyt täytyy todellakin taistella. Haluaisin vakuuttaa, että tehtävä mitä tahansa teillä on meidän ryhmämme tuki. Mitä budjettiin tulee, kansapuolue on yhtä mieltä lähestymistä vastaan, että käytettäisiin vuotuista budjettimenettelyä tämän takurahaston rahoittamiseen ja ero vain on siinä, että me emme halua, halua tehdä tässä leikkauksia horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppaan. Me emme halua, että näitä vesitetään, koska nämä toimivat hyvin. Vuotuinen budjettimenettely, siinä budjettiviranomaisen ei tulisi vain katsoa ö, sitoumuksia otsakkeissa 1a, ja meistä, meidän täytyisi pyrkiä löytämään ratkaisu, kuten on löydetty menneisyydessäkin, raha, enemmän rahaa innovatiivisille pienille markkina äh, arvota keskisuurille yrityksille ja pk-yrityksille on tärkeää. 2,5 miljardia on tarkoitus taata. Äh, ja me haluaisimme nähdä lisät 3 miljardia, jotka menisivät äh, tähän tarkoitukseen. Lisäksi tämä merkitä, että voidaan tarkoittaa kaksinkertainen määrä tähän mennessä. Eli vuonna lisärahoitusta PK-yritykseltä, on ydinkysymys neuvottelussa, jotka ovat koskeneet nimenomaan horisontti 2020 ja tämä, tätä kautta pyritty edistämään nimenomaan kasvua ja in, innovaatioita Euroopassa. Joten PK-yritykset Euroopassa kohtaavat tilanteen, jossa ne eivät saa riskirahoitusta ja pitäisi auttaa heitä tässä eikä pyrkää keksimään pyörää uudestaan. Me haluaisimme ottaa esille sen, että ICT-infrastruktuuri on hyvin tärkeä. Moni poliittiset ovat samaa mieltä, että tämä on meidän ydinkysymyksemme. Se ei palvele pelkästään jotakin tiettyä teollisuuden alaa. Se on erittäin keskeinen kysymys koko tälle valiokunnalle tämän Esirin hallintoa ei pitäisi politisoida. On tärkeää, että se toimii niin, että hankkeet ovat taloudellisesti toteutumiskykyisiä. Se merkitsee sitä, sitä että näillä hankkeilla pitäisi olla yrityksestä perustaa, mutta täytyy välttää poliittisia vaatimuksia siinä, missä suhteessa katsotaan sitä, missä hankkeita rahoitetaan ja mitä tiettyjä sektoreita pitäisi kattaa. Minusta meidän täytyisi pyrkiä välttämään tässä tällaista joulukuusi lähestymistapaa. Meidän pitäisi pyrkiä määrittämään tärkeät alueet, mutta pitämään ne laajoina niin, että äh, katsottaisiin sitä, mitkä hankkeet ovat ottamuskelpoisia puuttuen enemmänkin niihin. Ja tärkeää on saada tässä myöskin yhteinen kantaa aikaan paremmin. Sitten delegoidut säädökset. Me tarvitsemme delegoituja säädöksiä, mutta myöskin tulevaisuudessa ajatellen investoinnin suuntaviivoja, jotka on tarkoitus saada aikaan ohjaavassa komiteassa. Tämä on hyvin tärkeää toimeenpanon kannalta. Ei pidä nyt keskittyä pelkkään johonkin nimittämiskierroksiin ja kysymyksiä käydä liikaa yksityiskohtiin käsiksi on aikaan sutvivoja, ja sitten meillä on todellakin sun mahdollisuus saada asiat hallintaan, muuten me hävitsemme, häviämme tämän taistelun. Kiitos. Eler. Kiitos herra Eler, Sitten varjo valmistelista SD Tochinovski. Děkuji paní předsedkyně. Eh, v prvé řadě bych tak... Kiitos rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää valmistelijaamme Nimittäin kun ajatellaan määräaikoja ja, ja tarkistuksen määrää, niin ne eivät oikein sovi yhteen. Eli hän on kyllä tehnyt tässä ihan valtavan urakan. Siksi pitäisi keskittyä artikloihin, jotka yksinomaan kuuluvat meidän tehtäväkenttämme, ettei tässä hajoteta voimia turhaan ajatellen tätä koko vyhtiä. Ihan lyhykäisesti totesin seuraavaa. Eli mistä rahat pitäisi ottaa? Vaikuttaa siltä, että 18 ja 19 artiklat saavat tukia useimmilta kollegoiltamme tässä valiokunnassa. Minä uskon myös, että meidän ei pitäisi ruveta sotkeutumaan horisontti 2020 tai verkkojen Eurooppaan. Hankkeet ovat käynnissä, eikä meidän pitäisi mutkistaa enää niiden tilannetta. Sitten vielä kysymys siitä, mistä rahat voisi ottaa. Tässä minä haluaisin nimenomaan korostaa sitä, että ECR ei halua ruveta purkamaan monivuotisia rahoituskehyksiä. Näin olemme todenneet aikaisemminkin ja muiden kollegojen lailla olemme sitä mieltä, että on hyvin vaarallista ruveta puuttumaan sellaisiin asioihin, jotka jotenkin sivuavat kohesiopolitiikkaa. Tämä nimittäin saataisi luoda hyvin hankalan tilanteen kun ajatellaan, mistä on jo sovittu, niin ne saattaisivat joutua vaaraan. Meidän täytyy käyttää meidän yksinomaista toimivaltaamme, että me menetä tässä tilaisuutta investoida energiaan ja digitaalisiin perusrakenteisiin, kuten valmistelijamme totesikin, ja siitä olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan. Yhtä lailla täytyy sanoa kyllä, että en tue ajatus siitä, että joulukuussa koristellaan liian koreaksi. Pysytäänpä yleisemmällä tasolla, ettei tässä unohdeta niitä mahdollisuuksia, joita mahdollisesti on jossakin mielenkiintoisissa hankkeissa, jotka voisivat tulla myös kyseiseen hankkeita etsittäessä. En ole samaa mieltä korvamerkinnöistä. Meidän ei pitäisi korvamerkitä mitään varoja johonkin konkreettiseen aiheeseen. Tässä asiassa meidän pitäisi tukeutua johtokuntaan, valintalautakunta, joka nimenomaan hoitaa tätä ensisijaisena tehtävänä, niin että pk yritykselläkin olisi mahdollisuus hyödyntää varoja. On tärkeää asettaa myös vähimmäistason tukikelpoisuusrajat. Olen tässä vähän samaa mieltä herra Ellerin kanssa. Hänen esityksensä on hyvin kohtuullinen. Kiitokset vielä valmistelijallemme. Olen kyllä valmis antamaan apua. Ymmärrän nimittäin varsin hyvin, että aikataulu on tiukka ja työtä riittää. Grazie. Eh. Kiitos. Aldesta kollega Federley. Eh, thank you, Madam Chair, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Puhun varjoesittelijä Härälle Pakkon puolesta, joka pahoittelee, ei voi olla paikalla kokouksessa tänään. Haluaisin kiittää esittelijä tehdystä työstä, myöskin tiimiä. Se on ollut tähän mennessä eh, vaikuttavaa ja tietysti monia tarkistuksia on täytynyt käsitellä lyhyessä ajassa, kuten sanottiin. Olemme tietoisia, että asia on tärkeä aikaa vähän. Ja tarkistuksia on paljon. Viime päivinä on pidetty joitakin esittelyiden kokouksia, teknisiä kokouksia ja tänään työtä jatketaan ja asiat menevät oikean suuntaan. Ei yksityiskohtiin mennä, kuten kollegakaan ei, vaan haluaisin toistaa nämä päälinjat, jotka ovat alueelle tärkeitä. Aloitan itre valiokunnan jäseniä koskevasta asiasta, mistä rahat tulevat. Kuten edelliset puhujat, budjettiin ei pitäisi tulla CFS tai horisontti 2020. Tämä ei ole pelkästään poliittinen lausuma, vaan myös tilintarkastuomioistuin epäilee kovin, että onko tämä hyviä idea rahat pitäisi löytää muista paikoista ja uskomme, että paljon mahdollisuuksia on EU-budjetin osalta. Ajattelen käyttämättömiä varoja, liikkumavaroja tai joustavuusvälinettä. Täytyy myös miettiä sitä, että mihin rahat käytetään sen lisäksi, että mistä ne tulevat. Tämä on perustuvalaatuinen kysymys meille aloitessa. Perustetaanko rahasto, johon halutaan houkutella niin paljon yksityistä pääomaa kuin mahdollista sanomalla heille, että miten heidän täytyy rahat käyttää? Uskomme, että jos haluamme, että rahasta toimii ja houkuttelee sitä pääomaa, jota me sinne halutaan, haluamme, ei pitäisi olla liian määrääviä ohjeissa. Täytyisi olla selkeä tavoitteet ja kriteerit, joita täytyy noudattaa, mutta en ole samaa mieltä, että täytyy alkaa korvamerkitä varoja ja sanoa että investoijille, että mihin heidän mitä investoida. Jos he eivät voi investoida mielenkiintoisiin hankkeisiin, eli kyseessä sitten eh, energiasta, liikenteestä tai digitaalisesta toimintaohjelmasta, niin heille pitäisi antaa valinnanvara, kunhan se on sopusoinnussa meidän asettimien tavoitteiden kanssa. Kolmas asia, jonka haluan ottaa sillä on hallinnointiasia. Meidän täytyy varmistaa, että pidämme näppimme erossa eh, tämän rahaston yksityiskohtaisesta hallinnoimisesta. Tämä pitää olla depolitisoitu, jotka keskittyvät vain siihen, että mitä rahat voidaan käyttää parhaimmallisella tavalla perustuen kunkin hankkeen ansioihin. Tähän kuuluu myös se, että meidän täytyy löytää oikea tasapaino sen välillä, että otetaan mukaan kansalliset jäsenvaltiot ja niiden kehityspankit. Tämä ei siis ole pelkästään asia, josta keskustellaan poliittisesta filosofiasta välikästä Tässä kyse muustakin. Nykyään ovat ajat, jolloin kriisistä yritetään päästä yli. Yritetään saada mobilisoitua pääomaa, jotta investointivirat saadaan käyntiin jälleen, ilman että tulee julkiseen talouteen vajeita. Sen vuoksi on kovin tärkeää, että me varmistamme, että voi, rahasto voi toimia ja uskomme vakaasti, että jos voimme sopia siitä, että hallintorakenne on kevyt ja että markkinat päättävät, mihin on parhaiten mihin parhaiten voidaan investoida, niin uskon, että se toimii. Kiitos. Eh, Kiitos. Claude Tyrmes, vihreistä. I want to thank you. Minä haluan aluksi kiittää Katliinia kaikesta työstä, jota on saatu aikaan. On todellakin hämmästytään, miten nopeasti on pystytty sopeuttamaan nämä päästöiset mukaan äänestykseen ja tavoittelemaan poliittisia kompromisseja. Meille vihreille tärkeää on se, että suojellaan tutkimusbudjettia. Komissio on aivan väärässä siinä, että se pyrkii tuhoamaan yhden kaikkein lupaavimmista budjettikohdista, joka koskee tutkimusta. Ja tässä mielessä olen iloinen siitä, että meillä on laaja yksimielisyys yli poliittisten rajojen siitä, että varmistetaan se, että tätä ei tule tapahtumaan. Toinen huolenaihe on tekninen apu ja mikä on todellisuus sen osalta. Olen jälleen kerran tarkastellut sitä, mitä komissio ehdottaa. Ja viime kädessä komissio puhuu paljon lisäteknisestä avusta ja siitä, miten välttämätöntä se on, mutta kun katsoo lukuja, he lisäävät vain 20 miljoonaa siihen, mitä jo on olemassa. Jos sitten tietää ja tuntee tiettyjä ohjelmia, jotka ovat olleet käynnissä menneisyydessä. 20 miljoonalla teknistä apua investointipankille saa 10-15 hengen tiimin. Tässä kaikki. Me olemme tehneet hankkeita budjetilla, EU-budjettia käyttäen ja meillä on ollut teknistä apua investointipankista, jonka suuruus on 10-15 miljoonaa. Ja tätä kautta on siis saatu 10-15 lisää asiantuntijapaikkaa IPstä. En usko, että tekninen apu, siis se mitä komissio puhuu ja todellisuus, rahoitus, mikä on sen takana, ovat täysin epäsoinnussa. Ja tämän asian täytyy puuttua. Tämä on myös olennaista, jos me todella haluamme varmistaa sen, että rahat viime kädessä menevät sektoreille, joilla on enemmän dynamiikkaa, joilla on enemmän innovatiivisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Minä en ole EKR, ECR ja liberaalien kanssa yhtä mieltä siitä, että ei olisi korvamerkintää nimenomaan PK-yrityksille. Me tarvitsemme erityistä korvamerkintää PK-yrityksille, koska muussa tapauksessa se, että ei ole korvamerkittyjä varoja ja se, että ei ole riittävästi teknistä apua, johtaa siihen, että PK-yritykset eivät saa rahoja, joita me toivomme niiden saavan. Ja muut Terässektorilla myös on tietääksemme paljon lisäarvoa. Tiedämme tämän aiemmista ohjelmista on energiatehokkuus. Energiatehokkuus, siinä meillä on 15 60 miljardin ö, ö, suuruinen aukko investoinneissa. Tämän ovat havainneet sekä komissio että investointipankki. Ja ne rahastot, joita luotiin joitakin vuosia sitten, miksi Euroopan energiatehokkuusrahastoita, tehokkaasti hallinnoi Deutsche Bank. Se on onnistunut luomaan 200 miljoonalla lukuisien miljardien suuruisia investointeja. Kuten jotkin PK-yritysrahastot, joita hallinnoi EIF, eh, e myöskin muut alueet, joilla meillä on ollut paljon vipuvaikutusta, on ollut energiatehokkuuden alue. Ja tästä syystä meillä pitäisi olla kaksi aluetta, joilla on korvamerkinnä. Toinen on siis kor- pk ja toinen on energiatehokkuus. Energiatehokkuus sinänsä toisin mukana paljon hyötyä Keski- euroopalle tällä hetkellä, jolloin on väestö, jolla on alhainen tulotaso ja energian hinnat ovat, ne on periaatteessa vapautettu ja ne ovat menossa ylöspäin. Sitten vielä hallinnointi. Mä ajattelimme myös, että meidän täytyy ottaa esille äh, suuret kriteerit siitä, mihin suuntaan rahat menisivät. Ja meidän täytyy olla tietyllä tavalla mukana myös tässä, ainakin niin, että näemme, mitä komissio ja investointipankki ovat tekemässä, tekemässä minkälaisia sopimuksia ne tekevät. Ja tässä mielessäkin me tuemme lähestymistapaa toimia tähän suuntaan. Jos me emme toimi näin, me itse asiassa annamme vain avoimen valtakirjan komissiolle, emmekä tiedä, mitä on, mikä on todella sopimus meidän ja heidän välillä. Kiitos. Kiitoksia Claude. Kiitoksia Claude. Rova Ernst Gue. Kiitos. Puhun Palomalo Pespeimin puolesta, joka ei voi olla täällä tänään. Haluaisin myös esittelijää kiittää ja varjoesittelijöitä koko tästä menettelystä ja sen nopeudesta. Tiedätte, että Olemme suhtautuneet tähän ohjelmaan kriittisesti alusta alkaen. Pidämme kovin vaikeana ja hyväksymättömänä, että annetaan julkisia takeita yksityisille investoinneille tällä tavalla aikoina, jolloin on alaiset korot ja jos silloin sitten luvataan julkisia investointeja, siitä kyllä keskustellaan paljon ja se on kyllä kohta, joka, jota ei ole tässä otettu huomioon. Nyt ovat ajat, joilla voidaan sanoa, että PPP on paljon kalliimpaa veronmaksajille. Yksityisiä ja julkisen kumppanuus. Ja juuri kun on alhaiset korot, niin ei tätä voida hyväksyä. Periaatteessa pidämme tätä vaikeana lähestymistapana. Juuri tästä, näistä ongelmista pidämme konferenssin muuten huomenna. No nyt yksittäisistä kohdista. Meidän on myös kovin vaikea päättää näistä hankkeista hankkeista, että mikä se tämä pitäisi olla. Meistä on vaikeaa, että työmarkkinaosapuolet eivät olisi mukana ja pidämme vaikeana myös sitä, että parlamentti pidettäisiin tästä ulkona. Eli periaatteessa päätös siitä, että miten menetellään hankkeiden osalta ja miten pitäisi menetellä, mitä hankkeita olisi, niin se on ihan riittämättömästi säännelty tässä. No sitten toinen kohta Kuten vihreät kollegat olemme mekin sitä mieltä, että energiatehokkuus täytyy olla päämäärään sidottua. Se on tärkeää, kun ei voi olla kyse vain siitä, että äh, laajennetaan energiamarkkinoita. Kyse on säästämisestä, kyse on energiatehokkuudesta. Siinä on paljon tehtävää, investointeille on tarvetta jäsenvaltioissa. Haluaisimme, että äh, sillä olisi sitten vastaava rooli myös tässä tekstissä. No seuraava kohta. Kun tarkastellaan jäsenvaltioita, niin voidaan todeta, että siellä on suuria sosiaalisia eroja. Juuri alueellinen yhteenkuuluvuus, sosiaalinen yhteiskuuluvuus näissä tukitoimissa. Pidämme tärkeänä, että ei pelkästään tällaisia isoja hankkeita, moottoriteet ja muita. Siis sosiaalisen yhteenkuuluvuuteen täytyy myös investoida ja tällä, asettaa kannusteita tällaisten hankkeiden tukemiseen. Kolmas osa pitäisi olla korvamerkitty pk-yrityksille. Meidän tarkistuksemme se tulee esiin, jos ei ole korvamerkintää pk-yrityksille, niin sitten mielestäni ei päästä tässä eteenpäin, se on ihan selvää. Kaiken kaikkiaan pidämme tätä ohjelmaa tällaisena voodoo-ohjelmana, jossa täytyy asettaa koko ajan se kysymys, että mistä rahat tulevat. Olemme täysin sitä vastaan, että horisontti 2020 olisi se, josta määrärahat otettaisiin. Eikä siitä vastaavaa vaikutusta olisi, koska nämä määrärahat ovat horisontti 2020 ohjelmissa kipeästi tarpeen. Emmekä ymmärrä sitä, että jos ne nyt sitten käytettäisiin yksityisenä investointeina niin, että, sieltä, että niitä voitaisiin siis sanoa paremmin kuin julkisella alalla. Kaiken kaikkiaan olemme kovin kriittisiä näitä ongelmia kohtaan ja olemme sitä mieltä, että näin ei pystytä nyt suhdannetta kääntämään Euroopassa. Abbiamo terminato la lista degli shadow, proseguiamo con gli altri. Siinä olivat varovalmistelijat, sitten muut valiokunnan jäsenet pyytäisin, jos mahdollista, että pitäisitte kiinni aikarajoista myös puheenvuorossa. Pilar de ensimmäisenä. Thank you, thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin muiden kollegojen lailla onnitella ja kiittää valmistelijaa, ei pelkästään kaikesta hänen tekemästään työstä ja puhdatusta tunneista, vaan myös kattavasta ja selkeästä tavasta tulkita aivan alusta lukien. Et näin on helpompi ymmärtää myös tärkeimmät osatekijät ja niiden suhteet tässä. Eli kiitos siitä. Minä haluaisin katsoa tätä sitä näkökulmasta, mihin panna rahoja tästä. Eiler jo puhui kansanpuolueen nimissä. Meidän kantamme on selvä, ettei ruveta panemaan näppejä horisontti 2020 eikä yleisen talousarvion. En siitä sen enempää sanoa. Mutta jatkoa ajatellen, jos ajatellaan mihin rahat pitäisi panna. Kun ajatellaan esiriä ja nimenomaan itren näkökantoja, niin tästä on keskustelua käyty ja voidaan keskustella siitä, kuinka paljon pitäisi koromerkittää yleisempiä osoituksia tai yksityiskohtaisempia kohdentamista. Eh, tai sitten joku joulukuusi meidän pitäisi olla jonkinlaista osviittaa myös siitä, mikä on meidän tehtäväkenttämme. Kyse on pk-yrityksistä. Minä haluaisin yhtä kohtaa vahvistaa, nimittäin viisi artiklan alkuosaa. Se liittyy sähkön verkkoihin Euroopan unionissa. Neuvostokin viime lokakuussa siitä esitti ajatuksiaan, mutta varsinkin viime viikolla varmasti tarkistukset teemme tämän osalta. Ja toiseksi laajoin meidän pitäisi myös huomioida yksi mahdollistava tekijä, eli informaatio Tietoja, ja viestintätekniikka, varsinkin energian alalla. Se on aivan välttämätöntä mahdollistavana tekijänä, että saadaan tehokkaampaa energian tuotantoa ja saadaan säästöjä paremmin myös kuluttajan kannalta, olipa kyse mistä tahansa. On syytä täydentää myös tätä tarkistuksissa. Kyllä nyt pitäisi huomioida Tämäkin on tavallaan korvamerkintää, mutta yhtä lailla voidaan laajemmin tukea tätä. Kiitos. Pilar, la parola. Kiitoksia Pilar. Ja sitten seuraava. Thank you. Uh, yes, I'd like to add... Uh... Niin, haluaisin lisätä onnittelut ja kiitokset Kathleenille kaikista työstä, joita hän on tehnyt ja tietysti myös siitä työstä, joka vielä on tehtävänä. Niin, no, budjettivalikunnasta ja meilläkin on siellä 1400 tarkistusta käsiteltävänä niin. olen kaikki eri vaiheissa sanoneet, miten tärkeänä me pidämme investointirahastoa, miten me tunnustamme, että on tarvetta tälle rahastolle, mutta se on jotakin mikä sinänsä ei vielä ole mikään loppupiste, joten on hyvin tärkeää, että olemme täysin tietoisia siitä, että EUn budjettiin osalta se, mihin vaikuttaa noista 120 budjetti ja poliittisten ryhmien ja valiokuntien kesken on yksimielisyys sitä, että tätä budjettia on suojeltava, koska se jo toimii ja se toimii nimenomaan niiden ää, tavoitteiden hyväksi, joita me haluamme myöskin tästä esiristää joten tämä on tärkeä asia. Minusta on suuri virhe komissiota, että se tässä vaiheessa ei osoita mitään joustavuutta, ei meille valiokunnissa tai ei muillekaan ryhmille, jotka puhuvat komissiolle erikseen. Tässä ollaan ollut aika tiukkoja ja meidän täytyy pitää kiinni linjastamme ja se on hyvin tärkeää. Lopuksi vielä komiteat, jotka on tehty hallinnoinnista ja siitä, miten tärkeää se on. Se, mitä esir tuo, se ei voi olla pelkästään näitä rakenteita. Kysymys täytyy olla tulevaisuudesta myös siitä, että hallintorakenteet saa vain sel- oikeiksi, että varmistamme sen, että, että käy, investointia käydään koko esirin kautta niin, että me luomme tulevaisuutta varten taloutta talouttamme ja tapahtuuko tämä nyt sitten eh, tiesintä tai eh, tietotekniikan kautta, tai se on kuitenkin, ja se mikä tapahtuu horisontti 2020 lisäksi, mutta hallinto on tärkeää, se pitää saada oikein paperilla, oikein asetuksessa. Tässä Katleenilla on paljon työtä tehtävänä. Grazie. Kiitos. Sitten Telitska Aldesta. Um, Madam Chairman, thank you. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti todellakin. Voin tukea sitä, mitä herra Federley totesi, eli ihan lyhyesti. Ensinnäkin valmistelijan tekemä työ on vaativaa. Arvostan kovasti myös hänen tapansa olla avoimin mielin ja huomioida muiden kollegojenkin tarjoamukset. Yksi asia on otettava esille. ESIR on varmasti pitkin aikoihin ollut kaikkein tärkeimpiä hankkeita unionissa. Ei pelkästään rahoitusvälineenä, vaan poliittisestikin. Jos nyt epäonnistumme, niin se on aika isku Euroopan unionille. Siksi meidän toimielinten täytyy hoitaa se oikein. Ja siinä tarvitaan riittävästi luottamusta niiden parissa, jotka ovat tulossa investoimaan, eli yksityisten sijoittajien parissa ensinnäkin. Siksi yksi syy lisää korostaa tätä, että kun ajatellaan kaikkia EU-toimielimiä, niin että täällä ainakin ymmärrettäisiin, miten puututaan poliittisesti tähän järjestelmään. Jos se menee yli, niin silloin yksityiset sijoittajat menettävät luottamuksensa siitä me riipumme. Eli näiltä osin meidän pitäisi miettiä, miten luodaan investoinneille mahdollisimman hyvä ympäristöä. Tässäkin haluaisin tähdentää yhtä seikkaa, joka usein jää vähän sivuun puheessamme, että tämä on yksi Junckerin suunnitelman pilareista, yksi kolmesta. Ehkä nämä kaksi muutakin ovat yhtä tärkeitä, eli eivät edes tärkeämpiä. Siksi minä pidättäytyisin korvamerkinnöistä. Olipa tarkoitus mikä tahansa tai prosenttiluku mikä tahansa. Ymmärrän kyllä vihreiden kollegaa, joka totesi, että on tietyt painopisteet, enkä sitä nyt ole eri mieltä. PK-yritykset ja, ja aloittavat yritykset, mutta täytyy löytää sellainen muoto, joka osoittaa selvästi, että tätä me painotamme. Me haluamme investoida nimenomaan nopeasti kasvaviin alueisiin enkä panisi prosenttilukuja. Kun niitä pannaan, niin jokaisella on oma käsityksensä. Sitten on neuvottelut ja siitä tulee vähän sitten politikointia. Lopuksi vielä, mistä saadaan takurahat. Minä haluaisin vahvistaa tätä käsitekseni täällä syntyvää yhteisymmärrystä. Ei verkkojen Euroopasta eikä horisontista eikä mu- näistä mainitusta syistä ja vielä yhdestä muustakin syystä että nyt on kyse ihan muunlaisista hankkeista kuin nyt kun ajatellaan verkkojen Euroopassa on esimerkiksi kyse. Ja jos komissio nyt on jotain esittänytkin, siinä ei välttämättä ole logiikkaa, kun ajatellaan, että kohesiovarakin on rahoitettu verkkojen Euroopassa, siinäkin törmätään ongelmiin, koska jotkut kohesiomaat varmasti olisivat aika vastahakoisia, jos sieltä viedään. Siksi tukisin sinua tässä. Mutta mietipä tuota ensimmäistä kommenttiakin. Lykkyä tykköä, kyllä autamme. Kiitos. Rova Rodríguez Piñero. Muchas gracias, presidenta. Yo también. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin äh, yhdyn näihin onnitteluihin esittelen erinomaista työstä. Ja hän todellakin tarvitsee meidän kaikkia, kaikkien yhteistyötä, meidän tukeamme. Olemme kaikki totta kai yhtä mieltä siis siitä, että on välttämätöntä, että ei puututa, vaan suojellaan horisontti 2020 budjettia. Ja on hyvä, että puhua sitä, että on tärkeää, että valitsee yksimielisyys kaikkien ryhmien kesken koko parlamentissa tässä, tästä asiasta, koska tulemme kohtamaan painetta tässä asiassa. Siksi on tärkeää, että pysymme yhtenäisinä. Puheenvuorossani haluaisin tarttua kahteen ulottuvuuteen tarkistuksessa, joita olen esittänyt eräiden muiden edustajien kanssa yhdessä. Ensinnäkin toisaalta puhutaan, puhumme hallinnosta ja toisaalta siihen, mitä haluaa, mitä siis vaan kysymys on pelkästään siitä, minkä tyyppisiä hankkeita vai yrityksiä. Hallinto on tärkeää, on tärkeää pitää kiinni avoimuudesta ja kriteereistä, ja että niitä todellakin sovelletaan, ja että on tiettyä tilollisuutta paremmin tässä asiassa tänne huomioon, ja että, että myöskin olemassa selkeät syyt sitten siihen, millä, miksi hylätään joitakin hankkeita, miten niiden arviointi tapahtuu. Ja tärkeää myös se, että ei ole kysymys pelkästään siitä, minkälaisia hankkeita tehdään, vaan, ja vaan minkä tyyppiset yritykset ovat saamaan näitä yrityksiä, niin olla johdonmukaisia niiden perinteiden, periaatteiden arvojen mukaisesti, joita me edustamme yritykset, jotka puolustavat tasavertaisuutta esimerkiksi sukupuolten välillä palkan osalta ja jotka esimerkiksi silloin, kun osoitetaan resursseja yritykselle, silloin todellakin täytyy huolehtia siitä, että ne soveltavat näitä tasavertaisuuden periaatteita ja niitä periaatteita, jotka liittyvät sosiaaliseen vastuullisuuteen, joka yrityksellä on, joka on meistä tärkeää. Minäkin pyytäisin, että tässä mielessä otettaisiin huomioon nämä elementit, jotka minusta olisivat erittäin tärkeitä. Kiitos. Kiitos, kollega. Sitten Karik. Thank you very much, Chair. Uh, of course... Kiitos tietysti Kuten muut kollegat, haluan kiittää esittelijää. Tehtävä on vaikea erityisesti tässä aikataulussa. Ja kun lomatkin painavat päälle. Yksi kommentti tuo ko- kovasti sitä, mitä kollega Christian Eller sanoi hallinnoinnista. Tiedän, että on lukuisia ihmisiä, jotka ehdottavat sitä, että hallinnoinnilla täytyy olla parlamentin valvonta ja parlamentti pitää olla mukana. Haluaisin vain muistuttaa kollegoita siitä, että ESIR on takuurahasto, 8 miljardia. Toivottavasti se houkuttelee 300 miljardia yksityistä rahaa. No kuvitelkaapa nyt sitten, että yksityinen investoija laittaisi rahaa siihen juttuun, mistä poliitikot tekevät päätöksiä. Ei se onnistu. Valitettavasti meillä ei ole ihan paras paine siinä, että olisimme liiketoimintasuuntautunut elin terveellä tavalla. Meidän tehtävänä pitäisi olla asettaa, laatia säännöt ja sitten alkakoon peli. Se, että meidän pitäisi hallinnossa olla mukana poliittisesti, niin meille kyllä pitäisi vain laatia säännöt pelille, mutta antaa sitten pelin edetä omalla painollaan. Koska yksityistä rahaa tässä yritetään houkutella. Jos sitä ei pystytä houkuttelemaan, niin koko juttu on ihan turha ja ei se ole kenenkään intressi varmaan. Kiitos. Kiitos, Rova Murano. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin muuten lailla kiittää onnitella Kathleenia hänen tekemästään työstä ja myös hänen tuestaan meidän joillekin näkemyksillemme. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä rahasto. Rahaa tarvitaan. Tiedämme varsin hyvin, että mannaa tarvitaan ja sitä täytyy hakea, jotta voidaan tukea investointeja, yrityksiä, alueita. Rahasto on tietenkin maille, kansallisille kehityspankkeille ja muillekin julkisille tahoille, mutta minä haluaisin, että siellä olisi mahdollisuus myös alueellisille yhteisöille mahdollisuus tulla mukaan. Niilläkin on omat talousarvionsa, että he voisivat myös tarttua näihin hankkeisiin alueellaan. Tiedän, että ei tämä manna mene aina alueille asti. Esimerkiksi kun Ranskassa esimerkiksi aluehallinnolla on vastuuta taloudellisesta kehityksestä. Ja siellä he osallistuvat jo investointeihin. Heillä pitäisi olla mahdollisuus myös saada rahaa rahastosta, jos niin toivovat. Minä toivoisin, että tämä voitaisiin myös jäsenvaltioiden aluehallinnoille avata. 19 kohtaa voidaan panna muutama sana. Ja näin voidaan tukea hankkeita esiristäkin. Me emme sulje mitään ovea, vaan avataan ovia siellä, missä mahdollisuuksia on ehkä täydentäen myös jotain hanketta jossain maassa, joka palvelisi koko Eurooppaa. Minulla on yksi mielessä varsinkin, joka liittyy vaikea perusrakennehanketta, vaikka se on kauhean tärkeää äh, itäosille Ranskassa, aivan Euroopan sydämessä. Eli jos aluehallinto tahottaisi sitä mukaan, niin se olisi hyvä ajatus, että ei aina vain keskitetä. Ora la collega Teresa. Sitten Teresa Griffin. Thank you, Patricia. And just to say again, a huge... Kiitos sanoisin vielä kerran. Suuret kiitokset Kathleenille kovasta työstä tässä, mutta myöskin poliittisesta johtajuudesta. Ja mikä on uskomattoman vaikuttavaa se, että meillä on kautta poliittisten ryhmien ja valiokuntien lähestymistapa sama. Tässä tarvitaan tähän asiaan, mikä on ratkaisevaa, kuten kollegat ovat sanoineet myöskin horisontti 2020 puolustaminen. Mutta tarttuisin siihen, että mihin raha menee. Täytyy varmistaa, että jos ajatellaan hallinnointia, järjestelmiä, että paikalliset innovatiiviset hankkeet, joista saadaan todellista lisäarvoa paikalliselle talouskasvulle, johtavat laadukkaisiin pysyviin työpaikkoihin, että niitä voidaan esiristä tukea. Myöskin Kathleen tiedän, että olet ottanut pk-yrityksen määritelmänne sille aiemmin, jotta voidaan varmistaa, että tarkastellaan näitä mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä ja että tarkastelemme investointeja kasvualoille, kuten luovat alat. Kiitos. Grazie Teresa. Kiitoksia Teresa. Sitten kollega Eeler vielä toista kertaa tässä. Nyt on vähän aikaa, eli olkapa hyvä. Just niin, haluaisin vain sanoa, että mitä saattaa neuvotteluissa tapahtua. Ensinnäkin, jos me emme pysy yhtenäisenä budjettikysymyksessä, me häviämme siinä. Sitten minusta korvamerkintäkysymyksissä meidän pitäisi pyrkiä etsimään kompromissi, koska teollisuusvaliokunnan kanta on niin voimakas tässä asiassa. Tämä ehkä enemmänkin liittyy Ekoniin ja budjettivaliokuntaan jos olisi tärkeää pyrkiä etsimään kompromissi, jossa painotettaisiin tiettyjä asioita ja se voisi toimia. Jos me puutumme liikaa muiden valiokuntien toimintaan, saattaa käydä niin, että me emme saa vahvistettua kantaamme. Se, mistä voitaisiin neuvotella todellisuudessa, on delegoidut säädökset. Jos me pääsemme sopimuksen neuvoston ja komission kanssa delegoidusta säädöksistä, me olemme voimakkaassa asemassa ja silloin esittelee voi saada aikaan sopimuksen siitä, mitä hallinto näyttää, miltä näyttää johtokunta. Tämä on paljon parempaa kuin ne tarkistukset, joita me nyt teemme valiokuntana. Se, että neuvotellaan etukäteen näistä delegoisäädöksistä saa suuren saada sananvaltaa. Ne olemme tehneet näissä muissakin kysymyksissä, joissa budjetista vietiin paljon rahaa, ja delegoitujen säädöksien myötä me pystyimme sanomaan sanamme siitä, mikä oli hallintoelinten ohjaavien elinten kokoonpanojen toimin tilanne, joten jos me pyydämme delegoitua säädöstä siitä, miten rahoja käytetään ja siitä, että päätökset tästä tehdään tulevaisuudesta ja, ja nyt pidämme kiinni sitä, minkälaiset ovat hallintorakenteet, miten ne toimivat. Tämä merkitsee sitä, että silloin on olemassa jotakin välineitä neuvotteluissa, mutta muuten sillä, mitä vaadimme painoarvoa, mutta jos meillä on delegoidut säädökset, silloin esittelijänä teillä tavallisesti myöskin poliittisen mahdollisuuksia neuvotella näistä asioista etukäteen, ja tätä kautta voisimme saada ajatuksen siitä, mikä on tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää. Katsotaan nyt siis, siis tuloksien kannalta, sen kannalta, mikä on mikrotasapaino täällä valiokunnassa. Siis kompromissinolta voimme sanoa, että emme te prioriteetteja kompromisseja, ei meidän pitäisi luokkaan luoda mitään joulukuusta. Eh, meidän pitäisi pyrkiä vaikuttamaan tietokoitoisäädöksiin pelkästään rakenteisiin. Pitäisi katsoa siis myöskin hiukan sitä, miten näitä varoja tullaan käytännössä. Kun on delegoitussäädös, me voimme aina pystyä vaikuttamaan asiaan, mutta muussa tapauksessa me esityksemme, että siitä tulee liikakuormitusta ja se vaikuttaa neuvotteluihin. Sì, abbiamo un'altra richiesta. No niin, vielä toinenkin puheenvuoropyyntö toistamisen herra Turmes. Uh, uh, Minäkin olen ollut neuvottelemassa monista direktiiveistä. Tarvitaan selkeät ajatukset. Ja jos PK-yritykset energiatehokkuus halutaan painopisteeksi loppuussa, niin jostain täytyy aloittaa jostain painokkaammasta korvamerkinnällä. Eli sen puolesta on taisteltava, jos ei niin tehdä, ei saada sitten minkäänlaista kampea neuvotteluihin mukaan on aika lailla kokemusta minullakin. Grazie. Ehm. Kiitos. Hyviä ajatuksia on Katliinille. Ja nyt komission edustaja, herra Angels. Thank you, Mrs. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kommentoisin näitä kohtia. Ei varmaan yllätä, että kommentoin budjettia. Olemme huolissamme valiokunnan ehdotuksesta ja muista valiokunnista, että artikla 18 ja 19 poistetaan. Haluaisin selittää perustelut tämän huolen takana. Ensinnäkin olemme sitä mieltä, että oikeudellisesta näkökulmasta ei ole mahdollista saada, perustaa esiriä sanomatta, miten se rahoitetaan. Tiedätte, että perussopimus edellyttää, että eh, ehdotuksen täytyy sopia monivuotisiin rahoituskehyspuitteisiin, eikä meillä 8 miljardia siellä liikkumavaraa ole. Ja sitten on myöskin puhtaasti laitonta se, että ei olisi määritelty esirin rahoitusta. Sitten toiseksi ajatus siitä, että olisi vuosittaiset budjettikeskustelut. Siitä tulee esille kolme huolenaihetta. Ensimmäinen, no se ei ole tärkein kuitenkaan, mutta se, että siitä tulisi vieläkin enemmän kalasta kuin mitä jo nyt tässä keskusteluissa on. Toinen liittyy enemmän sisältöön näkökohta, se on se, että se aiheuttaisi näkyvyyden puutetta että miten voidaan suunnitella rahan varojen käyttöä. Meillä on monia osa-alueita, jotka perustuvat ennustettavuuteen. Monivuotisissa rahoituspuitteissa mentäisiin vuoteen 2020 asti tietämättä tarkalleen, miten paljon käytettävissä on eri hankkeisiin, koska uudelleen kohdentamisesta ja leikkauksista pitäisi päättää vuosittain. No, kolmas asia, josta et ette ole ehkä ihan tietoisia, on tämä degrading-riski, alentamisen riski. En puhu niinkään EIPstä, vaan puhun siitä, että EU-ssa tulee tällainen downgrading-ilmiö. 26 miljardia on maksamattomia maksuja. Ja sitä on kovasti paheksuttu parlamentissa. Ja jos sen lisäksi olisi 16 miljardia takuita, josta emme ollenkaan pysty sanomaan, miten niitä rahoitetaan. Sitten tulee reittauksen lasku. Yksi kolmesta pääluokituslaitoksesta Standard Poor's on jo alentanut luottoluokitusta. Sitten jos tulee vielä yksi, niin sitten joukkovelkakirjamme eivät enää tietyille institutionaalisille sijoittajille kelpaa. Kolmas huomio, jonka haluan esittää budjetista, Yksi A lisääminen. Anteeksi, otsake yksi A. Yksi B, sitä ei voida käyttää ilman, että yhteisten sääntöjen asetusta muutetaan. Tiedätte, että sen asetuksen muuttaminen on vaatinut 67 trilogiaa, eli jos tämä vattaisiin uudelleen, olisi huolestuttavaa. Joustavuusväline on mielestämme ja asiantuntijan mielestä ei ole käytettävissä, koska MFF-asetus sanoo, että sitä voidaan käyttää vain tiettynä rahoitusvuotena sen jälkeen, kun muut keinot on käytetty, uudelleen kohdistamiset. Eli se ei voi olla osa monivuotisesta suunnitelmaa. Eli jos sulla on yksi aassa takaisin, niin sitten on näyttöä siitä, että Horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa-väline, molemmat ovat hienoja ohjelmia, ja sitä kukaan kiistä, edustavat 70 prosenttia otsakkeesta 1a. Eli jos suojataan Horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa, niin sitten pitäisi muista osista leikata valtavasti 1A, kuten Erasmus. Haluaako parlamentti leikata valtavasti Erasmusta? Ei ole helppoja vaihtoehtoja. Mutta selkeästikin on niin, että kun vaihtoehtoja aletaan etsiä, niin se muistuttaa vähän siitä, mitä Churchill sanoi, että demokratia on kaikista huono järjestelmä. Niistä, joita on kokeiltu, niin sitten voitaisiin huomata, että näin on. No sitten tukikelpoisuuskriteerit. Kuten tiedätte, Komissio on vakaasti sillä linjalla, että sektorikohtaisia rahoitusuuksia pitäisi välttää. Kuten monet teistä ovat, oikeast, ovat ihan oikein sanoneet, niin vähän julkista rahaa on tähän suunnitelmaan tulossa. Siinä on kyse siitä, että pystytään houkuttelemaan mahdollisimman paljon yksityistä rahaa. Ja nyt, jos sitten yritetään ottaa käyttöön rajoituksia, niin tehdään vaikeammaksi tavoittaa se saavuttaa se tavoite, että tulisi 215 miljardia niitä sijoituksia tukikelpoisuuskriteerit pitäisi mielestäni olla yksinkertaiset. Johdonmukaisuus EU-politiikan kanssa tietysti on avainasemassa, kuten monet teistä olette sanoneet. Hankkeiden täytyy olla taloudellisesti elinkelpoisia. Kriteeristä on monia kysymyksiä, mutta tämähän nyt on maalaisjärkeä. Jos ei ole taloudellisesti elinkelpoinen, niin ei yksityisiä investointeja voida houkutella kun niitä kuitenkin tarvitaan suunnitelman rahoittamiseen. Kolmas tärkeä kriteeri on äh, tämä täydentävyys. Emme halua, että EIB tekee lisää samaa, emmekä halua sulkea pois yksityisiä investoijia. Haluamme keskittyä niihin osa-alueisiin, joille ei olisi kunnallista markkinarahoitusta tai EIB-rahoitusta ilman EIB-takuuta. Ja tietysti viimeisenä täytyy pystyä saamaan liikkeelle yksityiset investoijat. No investointisuuntaviivat on vaikea asia. Komissio olla on delegoitiosäädöksiä kohtaan mieltä yleensä, niin tässä kohdin kehottaisimme teitä olemaan varovaisia. Ja syy on se, että on suuri intressi jäsenvaltioiden keskuudessa ja myöskin tässä parlamentissa investointisuuntaviivojen sisältöön. Jos laaditaan delegoitusäädös, niin kerronpa mitä tapahtuu. Meillä on sitten kommentteja, pyyntöjä 28 jäsenvaltiossa ja 12 valiokuntaa tässä parlamentissa jo työstää asiaa. Kuvitelkaapa, mikä lopputulos on. Välttämättä päädytään suurimpaan joulukuuseen maailmassa vuoden keskustelujen jälkeen, kun mehän haluamme kaikki tehokkuutta ja nopeuttaa. Komissio haluaa investointisuuntaviivat, jotka ovat niin joustavat ja lyhyet kuin mahdollista. Haluamme, että väline on sveitsiläinen linkkuveitsi meillähän on hienoja välineitä, jotka kuitenkin tuottavat huonoja tuloksia, koska niiden käytölle asetetut ehdot olivat liian jäykät ja tiukat. Teknisestä avusta vielä, kuten yksi teistä sanoi, niin 20 miljoonaa siihen vain on varattu, se ei riitä. Ja vuosikohtaisesti haluaisin muistuttaa, että se on nykyisen päälle tulevaa apua. Neuvontakeskus on yksi tietysti keskitetty piste, mutta sen lisäksi on kaikki muut teknisen avun ohjelmat, kuten Jasperissa oleva Horisontti 2020 ja niin edelleen. Eli sen takana on jo 450 miljoonaa rahoitusosuutta tekniselle avulle. Ja siihen sitten voidaan lisätä 20 miljoonaa vuodessa. Sitä pitää pitää jonkunlaisena laajentamisena niihin tapauksiin, joissa olemassa olevaa osuutta ei voida käyttää. Esimerkiksi Jaspers, suurin osuus, 250 miljoonaa euroa, mutta jotta Jaspersia voisi käyttää, tarvitaan, että käytetään rakennerahastoja hankkeen äh, rahoittamiseen. Varmaankin on myös hankkeita, joista ei ole hyötyä rakennerahaston osalta, ja täytyy löytää toinen allokaatio. No pk-yrityksistä. Monet teistä sanoivat, että tarvitaan selkeä korvamerkintä niille, Vaikutelmamme on, että sellainen ehdotuksessamme jo on, ja että se oikeastaan on ainoa ehdotuksessamme. Ja se on se, että viisi miljoonaa lisäresursseja laitetaan ei eh, investointirahastoon, joka menee yksin omaan mikroyrityksille ja pk-yrityksille. Siis 5 miljardia ja siitä pitäisi tulla sitten suoraan 75 miljardia mukanaan pk-yrityksille. Se on aika olennaista. Ja sitten pitäisi lisätä, että meillä on Cosmo ja muita hienoja välineitä pk-yrityksille horisontti 2020, 2020 myös. Eli, mutta se osa rahoituksesta, joka menee esiriin, niin se sitten laitetaan pääasiassa etupainottamiseen nykyisessä välineessä. Eli sen sijaan, että olisi koko tulivoima 2020 välineessä, joka kohdataan pk-yritykselle kosmissa tai horisontti 2020, niin se tulee melkein heti. Tämän Kosmen 28 vipuvaikutuksen kautta se on sitten heti käytettävissä kaikkien pk hyödyksi. Ja sitten, kuten Rova Morano sanoi, niin viimeisenä niin paikallisviranomaiset täytyisi pystyä ottamaan mukaan. Paikallisviranomaiset tietysti voivat välittää hankkeita EIBlle. Itse asiassa kuka tahansa voi välittää hankkeen EIBlle hakemuksena jäsenvaltiot, paikalliset viranomaiset, yksityiset toimijat ja tietysti voi olla yhteisrahoitusta hanketasolla, joten eh, paikalliset viranomaiset e, ovat enemmän kuin tervetulleita osallistumaan investointien rahoittamiseen Euroopassa yhteisesti. Ja sitten tietysti haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä valiokuntaa tästä nopeudesta, jolla edistystä on saavutettu. Että kaikki ymmärrämme, että aikataulu on kovin tiukka, mutta hyvän tahdon myötä kaikki pääsemme maaliin. La ringrazio, dottor Angels. Kiitoksia, tohtori. Ja sen verran toteaisin, että kun kaikki, mitä täällä on jo kuultu, paljon tärkeää, niin tässä demokratiakin osoittanut rajansa täällä parlamentissa. Totta kai meidät on demokratia valittu. Se ei aina välttämättä ole niin hyvä, mitä te sanoitte, mutta Kathleen voi vetää langat yhteen. Kiitos kovasti. Kuten totesin alustuksessani ja ennenkin jo, mielestäni 90 prosenttia täältä kuulusta meni samaan suuntaan. Hyvä niin. En nyt ihan vastaa kokonaisuudessaan komissiolla, mutta kyllä täytyy sanoa, että olen tosi pettynyt siihen, että he ovat näin joustamattomia, kun tässä on keskusteltu rahoituksesta. Minun vaatimaton mielipiteeni on, että ihan yhtä laitonta on tämä komission näkökannasta, että rahaa otetaan horisontti 20-20 verkon Euroopasta käymättä normaalia talousarvon menettelyä ensin läpi. Minä ajattelen ja moni ajattelee täällä muutenkin, kun ajatellaan pitkä neuvottelu neuvoston ja komission kanssa, joka ikisestä yksityiskohdasta horisontti 20 80 verkon Euroopasta. Sitten noin sormen napsauttamalla muutetaan. Tämä hyvin hauras poliittinen sopimus. Komissio kyllä tietää tämän. Mitä täällä sitten laittomuksista puhutaan, niin siinä ollaan kyllä ihan samalla viivalla. Ja minä vetoaisin käymättä läpi kaikkia perustelut, joista tosi ymmärrän osan mutta että menemättä nyt kaikkiin perusteluihin, niin pyydän sitä auttamaan löytämään hyvää ratkaisua. Me olemme avoimin mielin etsimään sopuratkaisua, ylipäätään ratkaisua. Mutta älkää kuvitelko, että, että me pitäisi kiinni horisontti 20 ja 20 ja verkkojen Euroopasta. Ei tämä ole vain valmistelun tai varjon ajatus valiokunnassa. Tämä on laaja näkemys kaikissa valiokunnissa. Siitä on keskusteltu ja meillä on aika paljon asiantuntemusta tukena myös. Me nyt ollaan vain poliitikkoja, että tarvitaan asiantuntijoitakin. Tai minä ainakin olen vain poliitikko. Vielä yksi juttu. Monessa puheenvuorossa mainittiin hallinto, siihen liittyy myös korvamerkintä. Ne kulkevat käsi kädessä. Miksi haluamme korvamerkintöjä? koska me emme ihan luota siihen, miten tässä käy. Kun raha annetaan rahastoon ja kun se käynnistyy, tasapaino täytyy löytyä. Ehkä seuraavan vuorokauden tai kahden vuorokauden aikana ehkä on syytä tätä miettiä. Olen tätä tässä saman tehdä Eilerin kanssa. Ollaan tässä tiukkoja myös, kun tulee nämä delegoidut säädökset, mutta yhtä lailla myös tukikelpoisuuskriteereissä. Tässä olen samaa mieltä komission kanssa. Mutta niihin me haluaisimme lisätä paremmat puitteet. Ei näin vain Euroopan unionin politiikan puitteissa, vaan panna kunnon kehykset kaikille, joka liittyy siirtymisen toisenlaiseen talouteen. Se on tärkeää meidän valiokuntallemme, kaikille puoliryhmille. Valiokunnan mielestä tarvitsemme toisenlainen energiajärjestelmä kuin nyt on. Tarvitsemme digitaalista taloutta, tieto- ja tekniikka, siihen me keskitymme, myös tukikelpoisuuskriteereissä. Mutta että haluamme sitten korvamerkitä, niin kun, kun katsotaan mitä aikaisemmin on tapahtunut, varsinkin PK-yrityksissä, energiatehokkuudessa, niin ei se riitä nyt. Mutta mietitään, miten löytyisi hyvä sopu tästä. Tarvitsemme valiokunnan täyden tuen. Jossain vaiheessa Ajattelin, että meidän täytyy lykätä parilla päivällä äänestysten toimittamista, koska tarvitaan vähän lisäaikaa, mutta olen kyllä valmis uurastamaan vaarivalmistelijoiden kanssa, että pidetään kiinni tästä. Eli neljä, jos me pidä 14. päivä äänestystä niin, että tulee laaja tukivaliokunnasta, niin silloin, jos näin se onnistuu, niin voimme Ekonin ja budjetin kompromissitarkistuksekin miettiä. Me hoidamme oman sarkamme, mutta hallinnoinnista, kahdeksan artiklasta ja monesta muusta, jossa voimme äänestyksellä vaikuttaa kompromisseihin ekonissa ja budjetissa. Eli ryhdytäänpä uudestamaan. Puolitoista tuntia tässä on jo mennytkin. Kiitoksia Katlin, kiitos kaikille, jotka ovat puhuneet ja etsivät sopuratkaisua, kuten Katlin totesi. No niin, tässä taputetaan kaikki, kuten Kathleen totiin. Eli 14. päivä on äänestys. Ja eli tässä on viikkoja vielä, joita voidaan hyväksi käyttää. Ekonissa äänestys on 20. päivä. Eli tässä täytyy ehtiä heitä ennen. Muistuttaisin, komission jäsen Kanjette tulee kokouksen aluksi ja niin ikään meillä julkinen kuuleminen Tranin ja juurivaliokuntien kanssa ja se liittyy siihen kesäaikaan siirtymiseen. Ja tässä saa lisää tietoja, mutta tämäkin on hyvin tärkeä tapaaminen komission jäsenen kanssa. Kiitoksia nyt tiedosta työstä ja tapaamme jälleen iltapäivällä.